jollain tavalla, vaikka olemme hyvin vakuuttuneita, että se olisi tarpeen. Ja jälleen kerran voimme tässä liittoutua parlamentti ja minä korkea edustaja, jotta voisimme edistää tätä toimea silloin, kun minulla ei riitä kapasiteetti siihen. Meidän pitää siis työskennellä yhdessä, jotta voimme edistää ihmisoikeuksien puolustamista kaikkialla maailmassa. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten lopuksi vielä äh, esittelijä Visle äh, Lima, olkaa hyvä. Kiitokset korkea edustaja näistä selityksistänne, vastauksistanne. Haluaisin vielä nostaa eh, esiin eh, niiden äänen, jotka eivät tänään ole puhuneet, niin kuin yritin myös tässä mietinnössä. Eh, tosiaan täällä nostettiin esiin moni, monenväli, monenvälisyyden ongelmat. Tämä on hyvin tärkeää koska monenvälisyys on se perusta, jolle tämä toiminta perustuu. Ajatellaan vaikka ihmisoikeustaistelijoita, ajatellaan seksuaalivähemmistöjä joissain maissa, niin heidän vaikeaa tilannettaan, tyttöjen ja naisten tilannetta. Samoin täällä nostettiin esiin tuotantoketjut, yritykset, jotka joiden tulisi kantaa vastuu, pakkoavioliitot. Mm, nämä ovat niiden ongelmien vaikeuksien joukossa, jotka tässä keskustelussa nousivat esiin. Borella, te puhuitte seurantaa toimista, tarkastusmatkoista, eri välineistä, joita meillä on ihmisoikeustarkkailussa. Puhuitte myös tästä mm, uskonnonvapauserityislähettilän toimesta. Mutta lopuksi puhuisin siitä, mitä te pyydätte meiltä. Tietyt asiat nousevat tässä työssä tätä vastaavaa mietintöä valmisteltaessa aina esiin. Ei voi olla niin, että syylliset ihmiset, jotka syyllistyvät ihmisoikeusrikkomuksiin, että he pääsevät rankaisematta – meillä täytyy olla seuraamuksia ja tämän suhteen meidän on tehtävä kaikkemme. Ja sitten osallistuminen monen välisyyteen. Meidän on pidettävä kiinni siitä, että myös liike-elämän kaupan alalla toimitaan tavalla, jossa voidaan omasta toiminnasta olla ylpeitä. Ja sitten nämä seurantamekanismit joita tarvitaan esimerkiksi kaupan alalla, on yksi asia pyytää, että jotain tehdään ja toinen asia sitten äh, todella katsoa, että se tehdään. Toivon, että demokratian ihmisoikeuksien alalla tulevaisuudessa tapahtuu äh, edistystä ja että me täällä Euroopan parlamentissa teemme kaikkemme tämän edistyksen aikaansaamiseksi ja te omassa toimessanne. Kiitos kaikille. Sydämelliset kiitokset, näin tämä keskustelu päättyy ja äänestys toimitetaan huomenna. Ja tässä kun siirrymme käsittelemään seuraavaa esityslistan kohtaa, niin korkea edustaja voikin siirtyä toiselle puolelle. Ja esityslistalla tosiaan vuorossa on yhteiskeskustelu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanosta ja yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan täytäntöönpanosta. McAllister ja Jean mietinnöt. Ja muistutan vielä, että sähköisen järjestelmän kautta tai sinisen kortin kautta voitte täällä kesken keskustelunkin pyytää puheenvuoroa. Ja näin, kun Borrell on valmiina, niin vuoron saa ensimmäinen esittelijämme Alistair, EPP. Olkaa hyvä. Madam President, ladies and gentlemen, dear... Arvoisa puhemies, hyvät herrat ja naiset, naisten herrat, puhumme yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja me olemme varmasti identifioineet eh, suurimmat haasteet, joita joudumme kohtaamaan ja olemme myös keksineet niihin ratkaisuja. Ensimmäiset viikot tänä uutena vuottana ovat muistuttaneet meitä siitä, että Euroopan turvallisuusympäristö on sellainen, jota ei voi ennustaa. Se on monimuotoisempi kuin koska on eh, kylmän sodan jälkeen. Nyt lyhyesti vuosikertomuksen ensinnäkin monenvälisyys on tärkeää. Sitä on kyseenalaistettu näinä haastavina aikana. Meidän EUna täytyy vastustaa tällaista trendiä. Monenvälisyyden täytyy olla keskeisessä asemassa, kun ratkaisemme konflikteista. YTPn täytyy edistää meidän arvojamme naapurustossa ja koko maailmassa. Meidän täytyy käyttää hyväksi uutta poliittista sykliä, jotta me saamme voimakkaamman ja strategisemman Euroopan unionin. Meidän täytyy vahvistaa Euroopan parlamenttia YTPn pilarina. Viime lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentin on ollut tärkeässä asemassa välittäjänä eri konflikteissa ja ponnistelumme onnistuvat muun muassa Ukrainassa ja Pohjois-Makedonissa. Nämä ponnistelut ennen kaikkea Jean Monnet vuoropuhelun muodossa pitäisi säilyttää tulevina vuosina ja meidän täytyy vahvistaa myös meidän rooliamme, kun valvomme yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, mutta tietysti myös muita välineitä tässä yhteydessä. Meillä täytyy olla strateginen lähestymistapa, yhdenmukaisuutta, kun puhumme eri välineistä ja yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Kolmanneksi meidän täytyy vahvistaa YTPtä, jotta voimme vastustaa ulkopuolisia uhkia Määräenemmistöäänestys on asia, jolla tätä voitaisiin edistää. Tällä tavalla me voisimme toimia uskottavasti maailmanlaajuisesti. Mitä eh, YTPP tulee, meidän täytyy vahvistaa eh, Euroopan eh, kapasiteettia sillä, että se voi toimia autonomisesti, mutta myös yhteistyössä kansallisten järjestöjen kanssa. Se, että tullaan rakentamaan seuraavan viiden vuoden aikana – edistetään puolustusunionin euroissa. Tämä on tervetullutta. Kukaan, mikään jäsenvaltio ei voi vastata haasteisiin yksin. Meidän täytyy edistää eurooppalaisia arvojamme. Meidän täytyy myös vahvistaa muun muassa talousyhteistyötä. EU on tärkeä tässä roolissa, kun puhutaan kehitysyhteistyöstä ja myös turvallisuuskysymyksistä ja puolustuskysymyksistä yhä enemmän. Meidän täytyy toimia strategisesti, täytää eri politiikkoja ja välineitä, jotta voimme vastata haasteisiin naapurustossa ja myös muualla. Euroopan unionin täytyy ottaa kohtalonsa omiin käsiinsä ja sen täytyy toimia itsenäisesti poliittisissa ja kaupallisissa suhteissa. Ja se, mitä korkea edustaja sanoi ensimmäisenä viikkoina, niin me todellakin täällä parlamentissa tuemme häntä. Lopuksi minä haluaisin kiittää kaikkia kollegoja hyvistä kannanotoista. Ennen kaikkea haluaisin kiittää varjoesittelijöitä hyvästä ja hedelmäisestä yhteistyöstä. Kiitos. Ganz herzlichen Dank und es folgt als Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi toinen esittely esittelijämme edustaja Danjean. Olkaa hyvä. Monsieur le représentant, permit... Arvoisa korkea edustaja, aivan ensiksi haluaisin vilpittömästi kiittää kaikkia varjoesittelijöitä poliittisista ryhmistä ja joskus suuristakin näkemyseroista huolimatta, koska kaikki he kuitenkin pyrkivät parantamaan merkittävästi tätä vuotuista kertomusta. Tämä on ollut todella mielenkiintoinen keskustelu, mutta sillä tavalla juuri osoitetaan äh, se, että joku aihe kiinnostaa kertaa enemmän kuin koskaan tässä täysistunnossa. Äh, puhutaan puolustuksesta ja turvallisuudesta ja halutaan pragmaattisesti parantaa monia asioita. Täytyy olla realisti ja se tarkoittaa sitä, että meidän on todettava suoraan, että turvallisuusympäristömme on heikentynyt. En nyt yksittäiskohtaisesti puhu Libyasta tai Syyriasta ja jihadistien noususta ja muista. Nämä kriisit ovat samanaikaisia ja liittyvät yhä enemmän ja enemmän toisiinsa ja myös antavat valitettavasti kuvan siitä, että Eurooppa ei voi pysty toimimaan näiden konfliktien edessä. Tämä ei ole mukavaa. Myös kumppanimme ja liittolaisemme eh, siellä paikan päällä näyttävät tämän. No, nämä ovat vain tämmöisiä pahoitteltavia, valitettavia eh, juttuja, mut, ja ehkä en kaikkea nyt voi tässä sanoakaan, mutta on hyvin valitettavaa eurooppalaisina todeta, että muut tahot jatkuvasti eh, vaarantavat oman turvallisuutemme, emmekä pysty toteuttamaan toimia, joilla tähän tilanteeseen voitaisiin puuttua. Me vain katsomme näitä tapahtumia ja siksi meidän pitäisikin pystyä antamaan järkeviä, pragmaattisia suosituksia niin, että Eurooppa voi vihdoin ryhtyä todella toimeen eikä vain esittää kommentteja ja seurata tilannetta sivusta. Jäsenvaltiot ovat ja tulevat jatkossakin olemaan puolustuspolitiikassa keskeisiä tekijöitä. Ja nyt ranskalainen puhuu tässä teille, pitäkää se mielessänne, ilman yhteisiä vahvoja toimia emme voi toimia. Me tarvitsemme siis yhteisiä eurooppalaisia välineitä ja siksi nämä puolustusalan aloitteet on vahvistettava. Me tarvitsemme pysyvää jäsenneltyä yhteistyötä ja eurooppalaista strategiaa, mutta ne eivät yksin riitä keski pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Olemmeko me eurooppalaiset itse tyytyväisiä siihen, että jäämme vain sivusta seurailemaan tilannetta tai olemme jonkinlaisia kansainvälisen turvallisuustilanteen kerjäläisiä, emmekä voi itse puuttua siihen? Vai haluaisimmeko vihdoin todella tulla aktiivisiksi toimijoiksi tällä alalla ja myös varmistaa riittävät välineet siihen? Tämä on tärkeä konsepti. Ensinnäkin meillä täytyy olla halu rakentaa näitä asioita, mennä eteenpäin. Toiseksi se, että on äh, itsenäinen, ei tarkoita sitä, että lopetetaan kaikki kumppanuudet. Päinvastoin, kriisitilanteissa nimenomaan ei voida vastata yksin vain omien etujemme ja prioriteettiemme mukaisesti. Meidän eurooppalaisten turvallisuusprioriteetit eivät välttämättä ole aina samat kuin vaikkapa kolmansien maiden kumppaniemme ja liittolaistemme edut. Se täytyy todeta ihan suoraan. Ei se ole mikään häpeällinen tauti sanoa näitä asioita. Meidän täytyy miettiä strategiaamme ja toimia myös strategisesti tällä alalla. Kiitos. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi puheenvuorossa korkea edustaja Borrell, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, kiitokset esittelijät Mä ja Danjean tekemästä työstä näitä tärkeitä mietintöjä YUTP e ja YTPP e valmistella sen. Ehkäpä minä aloitan YUTP-mietinnöstä e ja toteaisin, että kaiken keskiössä ovat meidän arvomme, me olemme ja meidän tulee olla periaatteisiin perustuva yhteisö, joka toimii kansainvälisen järjestyksen ja monenvälisyyden pohjalta sääntöperusteisesti. Tämä on meidän politiikkamme, ulkopolitiikkamme perusta. On mukavaa, että tunnustatte, että meidän täytyy olla aktiivisempia Ja näitä haasteitahan on hyvin monissa paikoissa. Meidän täytyy olla aktiivisia ajaessamme intressejämme. Me elämme voimapolitiikan maailmassa ja meidän täytyy yhdistää jäsenvaltioiden voima ja välineidemme, yhteisten välineidemme voima ja täytyy vahvistaa sisä- ja ulkopolitiikan välistä yhteyttä. Tämä on toi, usein todettu ja se on hyvä toistaa ja vieläkin parempi olisi se täytäntöön panna. On hyvä, että korostatte riittävien taloudellisten resurssien tarvetta, kun ajatellaan ulkoista toimintaa, tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Pian näemme, on, onko toimintamme mahdollista erityisesti Sahara, Eteläpuolinen Afrikka ja naapuruuspolitiikka, uudet ehdotetut välineet kyseessä. Eilen Ranskan presidentti tapasi viiden äh, Saharan alueen valtion edustajat ja todella tarvitaan voimavaroja, jotta voidaan tukea näitä maita päihittämään turvallisuusongelmat, jotka samalla ovat sitten meidän turvallisuusongelmiamme. Ja pohdinpa, että äh, voimmeko äh, tarjota tarpeeksi hyviä vastauksia näille maille tässä lähiaikoina. Kumppaneita tarvitaan kaikessa toiminnassa. Haluamme toimia monenvälisesti, mutta monenvälinen ei voi olla yksin. Tangonkin tarvitaan kaksi, monenvälisyyteen tarvitaan useita. Näin meidän täytyy löytää samanmielisiä liittolaisia, alueellisia ryhmittymiä, kuten Afrikan unioni, ASEAN, YK. Ajatellaan vaikkapa ilmastonmuutoksen torjuntaa. Neuvosto viime kokouksessa pyysi minua kehittämään vahvaa ilmastodiplomatiaa niin, että ilmastoalan mm, kunnian himoamme tukevat muutkin kumppanit ympäri maailman, koska muuten ponnistelumme ovat ihan turhia. Meidän täytyy olla yhteistyössä muiden kanssa ja meidän täytyy varmistaa, että he ovat mukana ilmastotoimissamme jotta niistä tulee todellinen menestys. Uskottavuus. Ilmeistä on, että menetämme uskottavuutta geopoliittisena valtana, jos emme saa välittömään naapurustoomme vakautta ja jos emme pysty auttamaan ratkaisemaan Libyan tai Länsi-Balkanin ongelmia, niin on hyvin vaikea vakuuttaa ketään muutakaan siitä, että olisimme mikään geopoliittinen valta. Meidän täytyy antaa tukemme eri tahoille. Kosovolla ei vieläkään tai ei ole hallitustamattava. Jos sillä ei ole hallitusta ensi kuun loppuun mennessä, meidän täytyy kyllä mennä Kosovoon ja Serbiaan ja korostaa vielä sitoumuksemme siihen, että koko alueella on eurooppalaisia tulevaisuuden näkymiä. Suhteemme joihinkin muihin naapureihin ovat hiukan hankalammat. Turkin viimeaikaiset toimet ovat äh, heikentäneet turvallisuustilannetta, vaarantaneet myös tiettyjen jäsenvaltioiden turvallisuuden. Tämä on todellinen murhe, huoli. Äh, Välimeri kärsii valtaisesta muutoksesta, geopoliittisesta muutoksesta ja jotkut toimijat, kuten Venäjä ja Turkki, eivät olleet niinkään näkyviä alueella vielä kuusi kuukautta sitten, mutta nyt ovat ottaneet johtoaseman käsiinsä. Meidän täytyy, olette oikeassa, kiinnittää erityishuomiota Libyaan, Iraniin, Irakiin, eteläisen naapurustomme jotka tällä hetkellä ovat otsikoissa. Me olemme olleet äh, kärkijoukossa tilanteen lievittämiseksi, mutta kun ajatellaan ketkä tässä pöydän ympärillä olevat, ovat, jotta saadaan aikaan tulitauko, niin siellähän ovat Venäjä ja Turkki eikä Euroopan unioni. Afrikka. Afrikka on lupausten ja haasteiden maanosa. Neuvosto korosti korkealle edustajalle ja komissiolle, että että Afrikka, laaja kattava Afrikka-toimintasuunnitelma tulee valmistella kesäkuun huippukokoukseen. Ei tästä kesäkuuhun kovin paljon aikaa ole tämän kattavan toimintasuunnitelman aikaansaamiseksi yhdessä Afrikan kanssa. Emmehän me yksin voi toimia, ei meillä voi olla Afrikka-suunnitelmaa, jos afrikkalaiset eivät osallistu. Äh, lähdimme tosiaan liikkeelle Sahelin alueelta. Presidentti Macron tapasi alueen edustajia, eh, viittä alueen maata eh, ja mm, kysyi heiltä, että mitä voidaan yhdessä tehdä. Eh, ja tosiaan sitten helmikuussa kokoonnutaan Addis Abebassa. Latinalamerikka palaa Chiilestä Meksikoon. On valtavia ongelmia ja meidän täytyisi vahvistaa entisestään yhteistyötä. Samoin Aasia, joka on vakaa ja vauras, ehkä kaikkein vakain ja vaurain alue maailmassa tänä päivänä. Huomenna matkustan New Delhiin käymään vuoropuhelua ja vahvistamaan strategista kumppanuutta Intian kanssa pian myös tapaan Kiinan edustajia huippukokouksen valmistelemiseksi. Sitten YTPP-ala, mitä tulee yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja sen haasteisiin, niin kaikkein kiireellisimmät asiat ovat ihan ilmiselviä. EUn on vahvistettava puolustuskapasiteettiaan ja siitä on tultava uskottavampi turvallisuuden tuoja. Meillä on tällä hetkellä 17 operaatiota käynnissä rajojemme ulkopuolella eri alueilla ja haluan kiittää tuhansia miehiä ja naisia, jotka palvelevat Euroopan unionin lipun alla välillä vaarallisissakin olosuhteissa. Tässä mietinnössä aivan oikein esittelijä toteatte, että meidän, meillä on rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät näihin missioihin ja täytyy huolehtia siitä, että turvallisuus- ja puolustusmissioista tulee vankempia niin inhimillisten voimavarojen kuin äh, mandaatinkin suhteen. Ja tosiaan äh, sitten Euroopan äh, rauhanaloitteen rahoitus on tärkeä kysymys sekin. Haluamme tukea kumppaneitamme vahvistamaan omaa kapasiteettiaan, erityisesti vaikkapa nyt Sahelin alueella. Toiminta maailmalla vaatii strategista autonomiaa kaikki eivät välttämättä ymmärrä näitä käsitteitä samalla tavoin. Tämä on hyvin arkaluontoinen termi, mutta tässä yhteydessä se merkitsee siis ennen kaikkea sitä, että meidän on vahvistettava kapasiteettiamme tehdä työtä kumppanien kanssa, kun mahdollista, ja yksin, jos välttämätöntä. Ja mietinnössä korostatte sitä, että ei tämä ollenkaan tarkoita sitä, että Euroopan unioni ei huolehtisi kumppanuuksistaan. Päinvastoin meistä tulee tätä kautta vahvempi maailmanlaajuinen kumppani ja tämä hyödyttää myös NATOa, sillä mitä vahvempi EU on, sitä vahvempi on myös NATO. Nämä kulkevat käsi kädessä. Sitten Euroopan puolustusrahasto ja pysyvä rakenteellinen yhteistyö. Euroopan parlamentti on päättänyt puolustusrahaston äh, määrärahoista, samoin äh, rauhanvälineen, joka on äh, tulevan YTPPn kulmakivi. Ja tosiaan paljon tässä on sanottu ja nämä teidän mietintönne kattavat alan oikein hyvin. Minä olen mietinnön ja mietintöjen kanssa täysin samaa mieltä. Korostan vielä tekoälyn vaikutuksia, jotka tulevat olemaan myös poliittiset, kun, niin, kun voimaanotetaan niin valtioita kuin muitakin kuin valtiollisia toimijoita. Tarvitaan neuvotteluja, keskusteluja, normeja ja sääntöjä Teknologia teknologian on tarkoitus vahvistaa meidän turvallisuuttamme. Ymmärtävätkö eurooppalaiset edes, kuinka tärkeä tämä kysymys on ja mitä vaikutuksia tekoälyteknologialla tulee olemaan turvallisuuteemme myös tulevaisuudessa, ei kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan ihan tuossa viiden vuoden, tulevan viiden vuoden kuluttua nämä, tai aikana. Nämä vuodet ovat ihan niitä keskeisiä aikoja. Samoin meidän on koordinoiden käytettävä ulko- ja sisäpolitiikan välineitä ja Ihan niin kuin mietintönne, minäkin haluan korostaa, että Euroopan unionin satelliittikeskus tarvitsee sekin soveltuvan rahoituksen Euroopan unionin talousarviosta voidakseen säilyttää panoksensa toiminnallemme. Aika mahdotonta uskoa, että voimme kehittää toimia kaikkialla maailmassa, jos emme pysty samalla sitten tarkkailemaan, minkälainen maailma on. Meillä on satelliittikeskus ja se tarvitsee voimavarat voidakseen huolehtia tehtävistään. Lopuksi. Panokset ovat kovat ja haasteet samoin. Nyt on pidettävä kiinni tästä tilaisuudesta ja vahvistettava yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaamme. Tiettyjä ongelmia on välittömässä naapurustostamme ja lähitulevaisuudessa meidän on todistettava kykymme ja halumme Euroopan unionin jäsenvaltioiden kantaa oma vastuunsa huolehtia omasta roolistaan Libyaa, vaikkapa esimerkkinä ajatelkaa Ajatellaanpa, että saadaan aikaan tulitauko ja sopimus poliittisen ratkaisun löytymiseksi. Kuvitellaanpa, mutta tulitauko ei tule olemaan kestävä edes paria viikkoa, jos, sillä ei, jos sitä ei valvota. Olemmeko me valmiit tähän? Tähän meidän on vastattava lähitulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos puhemies. Herzlichen Dank und Sydämelliset kiitokset. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäisenä Kaaleri PP minuutti. Kiitos rouva puhemies. Meidän vaatimuksemme voi vain olla, että meidän täytyy ensin tehdä itse omat läksymme. Libyassa esimerkiksi emme usko, että meillä on eri intressejä. Korkea edustaja, teidän pitäisi huolehtia siitä, että kaikki hallitukset ovat samalla puolella. Ja nämä, tämä koskee kansainvälisesti hyväksyttyjä hallituksia, ei siis Turkkia. Eli teidän täytyisi painostaa kaikkia hallituksia, ja jotta olisivat samalla tasolla Ranskan ponnistelujen kanssa. Ja mitä puolustusrahastoon tulee, sitä ei tulisi leikata. Ja lopuksi vielä myönteisessä hengessä meidän täytyisi katsoa, että meillä on Itä-Aasiassa saari, jossa on demokraattiset vaalit, joten onnitellaan taiwanilaisia vaaleista, jotka on pidetty demokraattisesti. Tämä on toive koko Itä-Aasialle. Kiitos. Kiitokset. Seuraavaksi SND-ryhmä, kollega Lopes. Olkaa hyvä. Kiitokset puhemies tässä täysistunnossa hyväksymme kaksi äärimmäisen tärkeää mietintöä ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan alalta, siis UTP ja UTPP. Haluan kiittää UTP-esittelijäämme äh, Mäkälisteriä tekemästään työstä. Nämä kaksi mietintöä toteavat, että maailma – joka ympäröi Eurooppaa, on täysin erilainen kuin mitä se on ollut viime vuosikymmeninä tällä hetkellä. Meidän maailman käsityksemme on muuttumassa. On parempi tehdä yhteistyötä kuin kilpailla. Tarvitaan vuoropuhelua ja Euroopan tulisi nyt ottaa kohtalo omiin käsiinsä ja teemme näin ollen strategisen ehdotuksen, jotta meillä olisi omaa puolustuskapasiteettia, että voimme ajaa omia intressejämme ja puolustaa arvojamme. Eurooppa on, vaikuttaa olevan nyt ikään kuin tällainen kasvissyöjä osa lihansyöjien maailmassa. Ja ja myös puolustusalalla meidän täytyy vahvistaa allianssejamme, liittotumiamme Afrikan, Aasian kanssa. Ja korkea edustaja, teidän roolinne on keskeisen tärkeä tulevina viitenä vuotena. Kiitoksia. Kiitos teille. Seuraavaksi Renew Europe ja kollega Paet. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Hyvät kollegat, jotta Euroopan unionia kuullaan ja se otetaan vakavasti kansainvälisillä näyttämöillä. Sen on puhuttava yhdellä äänellä. Tämä on todella suuri asia YUTPssä ja YTPPssä. Melko paljon on jo tehty YUTPn alalla verrattuna parin vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta enemmän on silti tehtävä. Myös Yhteinen puolustus on otettava vakavasti kaikissa jäsenvaltioissa. Strateginen autonomia on tavoite, mutta se vaatii turvallisuuden parantamista myös transatlanttisesti. Ja siksi EUn täytyy toimia yhdessä Naton kanssa ja sen kumppanien kanssa. Ja tämän täytyy olla kaksisuuntaista. EUn täytyy olla voimakas kumppani Natolle ja täytyy investoida ähm, teollisuus, äh, puolustusalan tutkimukseen ja täytyy hyödyntää myös muita välineitä. Tämä on hyvin tärkeää ja EUn täytyy voida puolustaa itseään. Se on perustavanlaatuinen kysymys. Yhdysvallat ja Kanada ovat hyvin tärkeitä kumppaneita, mutta jotta voimme äh, puolustaa kansainvälisen oikeuden periaatteita ja monenvälisyyttä, niin turvallisuusulottuvuus on otettava huomioon myös sotilaallista kapasiteettia. EUn täytyy tehdä kaikki, jotta teknologiset valmiudet ja sotilasvalmiukset ja puolustusteollisuus kehittyy EU:ssa. Sillä tavalla tai se vaatii, että pääsemme eroon poliittisista näkemyseroista, jotta voimme toimia Kiinan, Venäjän ja Yhdysvaltain sekä muiden nousevien puolustusvaltojen rinnalla. Meillä on suuria haasteita edessämme ja niihin täytyy kiinnittää huomiota jo nyt. Kiitos. Kiitokset. Me jatkamme. Kollega Pytikoffer Vihreät. Olkaa hyvä. Werte Kollegen, Die Gewinnung Arvoisat kollegat, niin kuin Jean-Claude Juncker sanoi, että että pystyy toimimaan maailmanlaajuisesti. Tämä on meidän tavoitteemme YUTPn suhteen. Ja herra Boré, olen teidän kanssa samaa mieltä. Tämä tarkoittaa sitä, että me emme saa säilyttää tämän hetken tilante- tilannetta, vaan meidän täytyy ottaa myös lisävastuuta. Mutta kuitenkin suunnan täytyy olla oikea. Se, että puolustaa omia arvoja, että astuu omaan ansaansa. Eli että ei halua kolmanneksi suurvallaksi, mutta täytyy välttää myös se, että ei joudu kahden suurvallan puristuksiin. Eli me tarvitsemme monenvälisyyttä ja meidän täytyy vastustaa sitä kehitystä, jossa ikään kuin eletään vain menneisyydessä. Erossa McAllisterin mietintö on hyvä mietintö, kiitokset siitä ja toivoisin, että me keskustelisin myös kansallisten parlamenttien kanssa näistä kysymyksistä. Kiitos. Kiitokset ja kollega Bon Frisco Ide. Please, but you use the mic? Yes. Grazie, grazie presidente. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Kiitän McAllisteria ja Jeania erinomaisesta työstä, jonka he, jota he ovat tehneet. Ja äh, ymmärrän nyt paremmin se, että miten Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän kriisit vain muutama sata kilometriä meidän rajoiltamme ovat päässeet valloille eikä ole saatu ratkaistua tilannetta. Junckerin hallinnan aikana äh, Libyassa tällä hetkellä asioita hoitaa Kiina, Venäjä ja Turkki. Kysymys on yksinkertainen, hyvä korkea edustaja Borrell. Poliittiset välineet ja YTPPCn osoitetut varat. Onko tässä kyse strategisesta valinnasta? Vaikuttaako se todella myönteisesti turvallisuuteen eh, nimenomaan kansalaisten ja parlamentin näkökulmasta? Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi ECR-kollega van Orden. Olkaa hyvä. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Mm, minut valittiin 1999 harvoin edustajien joukossa ja pyrin tuolloin muuttamaan EUn äh, suuntausta äh, pikemminkin yhtenäismarkkinoita ja kansallista äh, itsemääräämisoikeutta kohti kuin joidenkin federalistien tavoitteita kohti Euroopan unionin ja Euroopan, eurooppalaisten demokratioiden ja yhdistyneen kuningaskunnan tavoitteena täytyy olla ajaa turvallisuuskysymyksiä yhdessä kumppanimme Yhdysvaltain kanssa – Naton puitteissa Ähm, minä tässä parlamentissa äh, en ole kannattanut EU-armeijaa. Äh, en myöskään halua määräenemmistöpäätöksiä, kysymyksiä, jotka kuuluvat kansalliseen itsemääräämisoikeuteen mielestäni. Ja katson, että kun tässä tekstissä puhutaan vain hiukan Natosta ja yksi ainut luku yhdistyneestä kuningaskunnasta, joka on merkittävin eurooppalainen sotilasmahti. Menneisyyden virheistä ei ole opittu. Meidän on vahvistettava kansallisia sotilaallisia vahvuuksia ja meillä täytyy olla hyviä liittolaisia ja meidän on selitettävä kansalaisillemme, mitenkä puolustus on hoidettava, mutta solidaarisuuden on tapahduttava Naton puitteissa. Ei tule rakentaa vaihtoehtoisia rakenteita, jotka johtavat jako- jakolinjoihin. Täällä on teille sinisen kortin kysymys. Sopiiko teille? Yes. No, olkaa hyvä. Mr. Van Orden, you have not... Herra Van Orden, te ette aina ole olleet enemmistön puolella näissä kysymyksissä. Me emme ehkä ole olleet yksimielisiä, paitsi ehkä Naton suhteen ja se, että transatlanttisia suhteita täytyy vahvistaa. Sallitteko kuitenkin, että toivon, että kun tämä on teidän viimeinen täysistuntoviikko, että te olette ainakin vähän nostalginen, kun te ajattelette työtä, jota olemme tehneet yhdessä. Um, Ehkä pääsaalitte saalitte ensin toteavan, että hyväksyin sinisen kortin kysymyksen oikein mielelläni aiemmassa keskustelussa kaksi maanmiestä. Ne eivät halunneet vastata minun kysymyksiini kuitenkaan No minä lähden tästä parlamentista osittain myös surunmielisenä. Äh, olin 30 vuotta sotilaana ja 20 vuotta elämästäni sitten olen ollut täällä poliitikkona. Joitain hyviä asioita olemme yhdessä saaneet aikaan, mutta nyt tämä suuntaus, joka brittien äh, lähtiessä nopeutuu, vie mielestäni asioita väärään suuntaan ja olen todella huolissani. No niin, ja me jatkamme. Nyt puheenvuorossa edustaja Villanueva Ruiz, qr ryhmä Kiitokset puhemies. Jännitteet Iranissa ovat Suleimanin murhan jälkeen lisäytyneet ja saaneet maailman äh, mielenkiinnon. No kun nyt ajatellaan Euroopan kansalaisten turvallisuutta, Donald Trumpin äh, maailmassa, niin turvallisuutta ja sotilasoperaatioita ei tule sekoittaa keskenään. Meidän on tarjottava kansalaisille työtä, ruokaa ja myös turvallisuutta, ettei tapahdu esimerkiksi vallankapauksia, joita valkoinen talo ohjailee meidän on vahvistettava monenvälisyyttä eh, tässä. Meidän täytyy eh, katsoa myös omaa toimintaamme. Tilanne on täysin eh, käänteen tekevä paitsi konfliktialueille, myös Euroopan unionille ja miljoonille ihmisille maailmassa. Vuoropuhelun diplomatian tie, demokraattisen valvonnan tie on oikea tie halutaan oikeudenmukaista kehitystä ja planeetasta huolehtimista, feminismiä ja demokratiaa. Nämä lisäävät turvallisuutta. Kiitos. Kiitokset. Ja seuraavaksi kollega Papadakis, sitoutumattomat. Καθαρά πράγματα. Οι δύο εκθέσεις συνιστούν προετοιμασία νέων πολιτών. Kiitos. Te tässä on monia autonomisia toimia nostettu esille. Ja tässä kuitenkin järjestelmästi tuetaan eurooppalaisia yrityksiä, jotka ovat kilpailussa muun muassa venäläisten ja yhdysvaltalaisten yritysten kanssa. NATO nostettu esille ja sotilasmekanismi lisääntyvät. Ja tässä puhutaan puolustusunionista, sitten puolustusrahasto, naapurustomekanismi ja sitä nyt valheellisesti kutsutaan rauhan mekanismiksi eli tämän rauhankonferenssin, mutta tämä ei liity millään muotoa rajasuojeluun tai maiden itsemääräämisoikeuteen. Turkin ja Libyan välinen sopimus on asia, joka huolestuttaa Eurooppaa, mutta kansalaiset taistelevat rajamuutoksia vastaan ja muita ulkomaisia valtoja vastaan. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Passescu. Olkaa hyvä. Vă mulțumesc, domnule președinte. Kiitos, puhemies. Mäki Alisterin ja Donjonin mietinnöt ovat hyviä oppaita, joiden ansiosta voimme mennä kohti tulevaisuutta ja tehdä tarvittavat päätökset. Ne myös antavat meille puuttuvat vastaukset. Puhun erityisesti Danjanin mietinnöstä, koska kyse on näkemyksestä ja siinä käsitellään erityistä asiaa, joka liittyy kansalliseen itsemääräämisoikeuteen. Tällä alalla jäsenvaltioilla on todella vahvat toimivaltuudet, eivätkä kaikki ole yksimielisiä Euroopan puolustuksen, yhteisen puolustuksen tarpeellisuudesta. Tarvitaan strategista näkemystä eri uhkien edessä ja muun muassa sotilasvoimista ja niiden käytöstä ollaan hyvinkin erimielisiä jäsenvaltioiden kesken. Kansainvälinen strategisen tutkimuksen laitos arvioi, että tarvitaan noin 350 miljardia euroa, jotta voidaan vahvistaa Euroopan puolustusvalmiuksia. Tämä on sellainen skenaario tai kysy, te olette jo ylittänyt puheaikanne ja me olemme aikataulusta jäljessä, pahoittelen, mutta nyt jatkamme. Ja seuraavaksi vuorossa on kollega Ara Kovac, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. CSDP Kiitos. Mielestäni meillä on hyvä teksti edessämme. Tästä on kiittäminen herra Jania. Ja poliittisten ryhmien yhdistys tietyt ponnistelut ovat johtaneet tähän. Me olemme saavuttaneet tietyn tasapainen, koska tämä on hyvin tasapainoinen teksti. Siinä on kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä jokaiselle eurooppalalle demokratialle. Esimerkiksi määräenemmistö, äänestys neuvostossa ja parlamentin roolin vahvistaminen. Koko mietintö painottaa syvemmän integraation merkitystä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys, koska me uskomme ähm, Euroopan unioniin ja me uskomme, että turvallisuus ja puolustuspolitiikka ovat kysymyksiä, joihin voimme haastaa, äh, vastata ainoastaan, jos olemme yhtenäisiä. Tätä kautta voimme myös vastustaa populismia ja verkkohyökkäyksiä vastaan. Meidän, me voimme tätä kautta myös tavoitella ö, unelmiamme. Sydämelliset kiitokset. Seuraavaksi keskustelussa vuorossa Kolka Vautmans, olkaa hyvä. 1999 Euroopan unionissa pohdittiin Henry Kissingerin kysymystä, että kenelle minä soitan, kun minä soitan Euroopan unioniin. No nyt meillä on yhteinen ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja tänä päivänä tiedämme, että Kissingerin kysymystä ei kuitenkaan ole ratkaistu. Me näemme esimerkiksi Iranin, Irakin tapauksessa Suleimanin kuoleman jälkeen, että kaikki soittelevat kaikille. Borrell, te soittelette Michelle Michel Guterresille, Macron Ruanille ja Merkel soittaa Trumpille. Ja nyt meidän täytyy tehdä asioista entistä tehokkaampia paitsi maailman Kissingeria varten, myös edistääksemme Euroopan intressejä. Joten Nyt me tarvitsemme selkeät edustajat, jotka on helppo sitten selittää myös kansalaisille. Nyt on luovuttava neuvostossa yksimielisyysvaatimuksesta niin, että voitte vielä tänä iltana ottaa lennon vaikkapa niin Nyt tarvitaan todellinen puolustusunioni ja jos minä saisin valita, niin todellinen eurooppalainen armeija niin, että voimme suojella intressejämme, rajojamme ja naapurustoamme. Ja jos venäläisiltä ja amerikkalaisilta jotain voi oppia, niin sen, että vahva ulkopolitiikka, jonka tukena on vahva armeija, me vie pitkälle, joten nyt halutaan vahvempaa Eurooppaa maailmassa. Me taistelemme sen puolesta ja annamme parlamentissa teille tukea Kiitos. In der Aussprache folgt Frau Kollegin ja seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Noiman. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Vielleicht können Sie das Mikrofon Jetzt. dann... So, okay. liebe... No niin, nyt mikrofoni varmaan toimii. Niin arvon kollegat, Lähi-idän tilanne osoittaa taas, että Tilanne ei rauhoitu, kun asedemäärä kasvaa. Me tarvitsemme asesta riisuntaa, ennaltaehkäisyä ja välitystoimintaa. Mutta tästä ei kyllä ole kollega Danzon äh, ulko- ja turvallisuuspoliittisessa asiakirjassa laisinkaan tai oikeastaan yhtään mitään. McAllister kyllä yrittää patistaa tähän suuntaan ja mitä tulee äh, ase valmistuspolitiikkaa, niin se ilmeisesti saa jatkoa vanhaan malliin. Tarkoituksena on kuulemma nostaa asemenot noin kahteen prosenttiin BKTistä, ja tämä kyllä menee liian pitkälle. Kysehän on eurooppalaisesta sääntöihin perustuvasta lähestymistavasta, jossa otetaan huomioon sekä siviilipuoli että sotilaallinen puoli. Näin sanotaan perustamissopimuksissa, ja vain ainoastaan tätä kautta voidaan rauhaa luoda. Ja tästäpä syystä kollega Dajonin pyrkimykset ovat hyvät, mutta koska jos huomenna meidän keskeisimmät tarkistukset eivät mene läpi, niin emme voi tätä hyväksyä. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavan edustaja Rivier, yksi minuutti. Kiitoksia puolustuksen ja turvallisuuden ja diplomatian avulla. Äh, tässä on tehty oikein hyvää työtä. Esittelijä on tehnyt hyvää työtä. Äh, Ähm, valitettavasti, jos äh, nyt olen osittain yhtä mieltä teidän analyysinne kanssa, kun ajatellaan vaikkapa äh, demografisia äh, kysymyksiä, niin kyllä tässä menee hiukan sekaisin federalismi ja kansallinen toiminta. Täytyy muistaa, että että ulko- ja turvallisuuspolitiikassa halutaan strategista autonomiaa, mutta onko kans, ovatko kansalaiset tämän allekirjoittaneet? Kun ajatellaan kun, kun me toimimme, meidän täytyy tehdä kansalaisten to- toiveiden mukaisesti. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Fotiga, yksi minuutti. Uh, I focus on uh, CFS. Kiitoksia. Minä keskityn YUTP. -hän. Tässä mietinnössä puhutaan esimerkiksi oikeudenkäytön vapaudesta ja, ja ho- salmen tilanteesta ja uhkasta. Ja tämän päivän Iran keskustelu osoittaa, että olemme, olemme vielä varsin jakautuneita EU:ssa näissä asioissa. QM, määräenemmistöpäätöksen eh, käyttöönotto on ongelmallinen myöskin. Dankeschön, wir fahren fort. Kiitos. Ja seuraavana kuulemme edustaja Volisia. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Kun puhutaan yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, niin tässä hallinnon edustajat haluavat selvästikin militarisoida Euroopan unionia kun otetaan käyttöön yhteistyö turvallisuuden saralla, niin sehän on herättänyt tietysti myös kysymyksiä, jotka liittyvät puol- yhteiseen puolustukseen. Ö, tässä ö, on muistettava, että EU pyrkii ennen kaikkea rauhaan ja tässä mietinnössähän ollaan tyytyväisiä yhteisen puolustus- ja turvallisuuspolitiikan täytäntöönpanoon tai ollaan tyytyväisiä siihen, niin me emme välttämättä ole ihan samaa mieltä siitä, mitä sanotaan kansallisesta lainsäädännöstä. YUTP ja puolustuspoli- ja turvallisuuspolitiikka ovat ehkäpä aiheuttaneet päänvaivaa. se, että Eurooppaa halutaan militarisoida entistä enemmän, niin se ei ole kaikkien jäsenvaltioiden toiveiden mukaista. Äh, ja seuraavaksi edustaja Puigdemont, Iikka Samaho. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dear colleagues, Signor Borrell, one of our strongest assets of our union is our soft power. Meidän pehmeä voimamme on meidän voimamme, meidän uskottavuutemme ihmisoikeuskysymyksissä ja se, että me puolustamme demokraattista oppositiota, totalitarismia vastaan kaikkialla maailmassa. Tästä syystä pitäisi kysyä itseltämme, jos nyt työryhmä, joka käsittelee näitä asioita, toteaisi, että yhdeksän ihmistä on vangittu syytä ja heidät tulee vapauttaa. Parlamentti protestoisi ja komissio eh, esittäisi protesteja ja eh, jos kaikki tämä, eh, tämä olisi, tapahtuisi jäsenmaassa, kaikki tämä on tapahtunut Espanjassa. Onko meillä kaksi erilaista toimintatapaa EUn ja ulkopuolisen maiden suhteen? Ja tämä vaarantaa meidän ulkopolitiikkamme uskottavuutta. Meidän täytyy soveltaa samoja kriteereitä EUn sisällä kuin sen ulkopuolellakin. Ja seuraavana edustaja Gall, yksi minuutti. Kiitoksia. Ulkopolitiikan keskeisimpänä tavoitteena pitää olla turvallisuuden takaaminen, torri, terrorismin vastainen taistelu, ulkorajojen su, suojeleminen, maahanmuuttovirtojen estäminen ja ennaltaehkäisy. Nämä kuuluvat tähän kokonaisuuteen ja meidän tulee välttää alueellisia konflikteja. Tarkoituksena on vaalia rauhaa ja vakautta. Kun puhutaan yhteisestä turvallisuuspolitiikasta, niin toki on hyvä, jos me pyrimme eurooppalaiseen järjestelmään, mutta täh, sinne asti on vielä pitkä matka ja toistaiseksi tästä asiasta vastaavat vielä kansallisvaltiot. Meillä päin pyritään voimakkaasti kehittämään armeijaa. Yli kaksi prosenttia BKTstä menee armeijalle. On tärkeää toimia laajemminkin, kuten Länsi-Balkanin alueella, Albaaniassa ja Pohjois-Makedoniassakin. Meidän täytyy lähteä neuvottelupöytään. Ei, minä en ole tyytyväinen ajatukseen määräenemmistöpäätöksistä, koska pienemmät jäsenvaltiot ikään kuin häviävät tässä keskeisten kysymysten tiimoilta. Heiltä viedään päätöksentekomahdollisuus. Kiitoksia. Kiitoksia ja seuraavan edustaja Pikula. Čestitam izvjestiteljima na odlično obavljenom poslu. Izvješće o provedbi zajedničke vanjske i sigurnosne politike je doneseno konsenzualno. Istaknuta je uloga Europske unije ne samo... Haluaisin onnitella esittää neuvottelijoita. Euroopan unionin tärkeä rooli rauhan ja turvallisuuden edistäjinä, edistäjänä ja maailmanlaajuisena toimijana on rooli, johon täytyy keskittyä. Kun puhutaan YTPstä, yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja ulko- ulkopolitiikasta, niin toivottavasti ää, tämä mietintö ää, hyväksytään. Minä ää, myöskin tuen strategisten valmiuksien kehittämistä Euroopan unionissa. Tämän vuoden alkuvuodet ovat johtaneet yhä suurempaan epävakauteen ja siksi Euroopan unionin täytyy tehdä työtä rauhan edistyksen ja yhteistyön rintamalla. Euroopan unionin täytyy jatkaa puolustusvalmiuksiensa kehittämistä. Se on oikea suunta. Olen sitä mieltä, että meidän tulisi keskittyä Balkanin maihin, Sekin on yksi ulkopolitiikan jatkuvuuden kohde. Haluamme vakaata naapurustoa. Se on, tämä on se viesti, jonka haluamme lähettää kumppaneillemme Kaakkois-Euroopassa. Ja toivottavasti jatkossakin voimme viedä eteenpäin vahvaa Eurooppaa monenvälisten suhteiden maailmassa. Ja totta kai kansalaiset haluavat, että pidämme kiinni puheestamme. Kiitoksia. Ja seuraavana Renewn puolesta edustaja Loiseau. Enjeu et l'état du monde lui donne raison. L'Europe est entourée dans son voisinage proche de conflits Lähiympäristössämme lähe, on ö, konflikteja Syyriassa, Libyassa, Sahelissa, ö, siellä ja monilla muillakin alueilla. Kriisit vain pitkittyvät ja pitkittyvät. Ö, Kyse on kuitenkin, siis Euroopassa meillä on kyse rauhan hankkeesta. Minä tietysti olen iloinen siitä, että tämä mietintö suhtautuu realistisesti ulkopolitiikkaan, puolustuspolitiikkaan ja turvallisuuspolitiikkaan. Siinä korostetaan sitä, kuinka liittolaisimme ovat tärkeitä ja meidän täytyy toimia monenvälisesti. Ja siinä puhutaan myös vankaan eurooppalaisen puolustuksen rakentamisesta – niin, että voimme täyttää velvoitteemme liittolaistemme suuntaan ja toisaalta pysyä autonomisena. Tällainen strateginen autonomisuus on Euroopassa tulenpalava välttämättömyys emme voi luottaa siihen, että muut tekevät riittävästi ilman meitä. Meidän täytyy kantaa omaa, tehdä omaa osuutemme päättäväisesti. Ja tietysti meidän täytyy käyttää kaikkia niitä välineitä, joita meillä on käytössämme. Olipa kyse sitten välittäjänä tai rauhaan avustajana tai aktiivisempanakin toimijana. Meidän täytyy käyttää kaikki se poliittinen paino arvomme, joka meillä on. Me emme voi jättää muita valtoja muokkaamaan meidän geopoliittista ympäristöämme. Euroopan unioni on nyt puhunut paljon. Nyt täytyy siirtyä sanoista tekoihin. For one minute from the ID. Edustaja Deman IDn puolelta yksi minuutti. Oikein paljon kiitoksia. Nämä ovat hyviä ajatuksia ja periaatteita, mutta pelkkää sanaa helinää. Suurimmat turvallisuusuhat liittyvät siihen,